Thank Colleagues, please take your seats. We have a... Hyvät kollegat, olkaa hyvät ähm, ja Istukaa alas. Meillä on hyvin paljon äänestyksiä. Nyt on torstai. Kaikki haluaisivat päästä lähtemään kotiin. Siksi rohkaisisin teitä käyttämään mahdollisimman paljon, mahdollisimman vähän työjärjestyspuheenvuoroja tai muita, jotta voi